Seuraava kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu ihmisoikeuksista. Meillä on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Vuotuinen kertomus ihmisoikeuksista 2008 ja Rouva Hautalan mietintö ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EUn toimet

mietinnössä esitetään sitä että kun korkea edustaja ja ulkosuhdekomissaarit ja erityisedustajat matkustavat niin he myös aktiivisesti tapaisivat ihmisoikeuspuolustajia. kaiken tämän tarkoituksena on se että me todellakin lunastaisimme lupauksemme ja velvoitteemme jotka meille asettavat jo eun suuntaviivat ihmisoikeuksien puolustajien auttamisesta. Herra Albertini kysymyksen muotoilijana ja hänellä on viisi minuuttia käytettävissä. Kiitos puhemies. Viides artikla ihmisoikeusjulistuksessa toteaa, että yksikään yksilö ei saa kärsiä kidutuksesta tai alentuvista kohteluista. Se kuuluu kaikkiin tilanteihin ja kansainväliseen oikeuteen, ja siksi se täytyy soveltaa kaikissa valtioissa. Ei pelkästään, jos ajatellaan ihmisoikeustilannetta, vaan YKssa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa halutaan antaa ihmisille oikeuksia kirjoitusta vastaan. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat hyvin vakavasti tällaiset velvoitteet, myös kun ajatellaan se, että on myös kidutuksen vastainen teemapäivä tulossa ensi viikolla. Me haluamme, että kidutuksen vastainen taistelu olisi ensisijalla myös Euroopan unionissa niin, että voidaan kunnioittaa näitä tärkeitä velvoitteita, joita meillä on oikeudellisesti ja moraalisesti. Siksi on hyvä kiinnittää huomiota myös kidutusvälineiden kauppaan, koska niillä harjoitetaan kidutusta ja tehdään epähumaania kidutustoimintaa ja näitä rankaisuja. Me olemme tehneet tällaisen kysymyksen ja mielestäni tämä on askel eteenpäin, kuten myös YK on erityisedustaja on todennut. Eikä pelkästään tällainen sääntely ole malli ylipäätään kansainvälisessä oikeudessa tällä alalla. Valitettavasti näiden sääntöjen soveltaminen ei ole esimerkillistä ollut yhtä esimerkillistä kuin niiden hyväksyminen. Vain seitsemän jäsenvaltiota on esit- julkisia raporttia laatinut, kuten asetuksen 13 artikla edellyttää, antanut yksityiskohtaisia tietoja siitä, minkälaisia lupia, lisenssejä annettu tuonille tai vienille tällaisten, tällaisen kaupan kohdalla, jos välineitä voidaan käyttää kirjoitukseen. Nämä raportit ovat hyvin tärkeä väline, jotta voidaan arvioida asetuksen noudattamista, kun annetaan lupia ja hyväksymisiä, niin täytyy tietää, mikä on loppukäyttö tällä kauppatavaralla viranomaisella, joka antaa luvan, sen joutuu tekemään poliittisen arvion, joka niin on hyvin seikkaperäinen ennen kuin se voi ryhtyä toimiin. Jäsenvaltiot, jotka ovat kertoneet näistä tiedoista, muusta poikkeuksien osalta, jos asetuksen määräyksiä on loukattu, kuten artikla 17 vaatii, näitä valtioita ei ole monta. Oikeastaan viisi vuotta sitten asetuksen hyväksymisen jälkeen on kulunut, ja näiden välineiden luettelo, joka on liitteenä edellyttää myös ajantasaistamista. Ja kyse on julmista välineistä, epähumanista välineistä, ja siksi on hyvin keskeistä, keskeistä ja olennaista, että mietimme myös teknistä kehitystä tällä hyvin surullisella alalla. Siksi totta kai meidän on hyvä ottaa esille tämä kysymys Euroopan parlamentissa ja vaatia, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot osoittaisivat olevansa näiden sitoumusten mittaisia. Parlamentin jäsenten tehtävänä on myös taata se, että toimijat toimivat vastuullisesti. Siksi me haluammekin yksityiskohtaisempia tietoja siitä, missä määrin tähän asti on kunnioitettu asetusta mutta myös mitä tulee niihin toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan kohdata tilannetta jatkossa. Ensiaskel on jo niiden komiteoiden päätös, joka valvoo asetuksen noudattamista. Se tulee tämän kuun lopulla. Emme saa koskaan unohtaa sitä, että asetus vuodelta 2005 ei ole pelkästään kauniita sanoja, vaan se on myös keskeinen ja olennainen perusta jota täytyy soveltaa täysimittaisesti. Kiitoksia huomiostanne. Gracias, señor Albertini. Kiitoksia, herra Albertini. Ja nyt toisen kysymyksen laatijana kollega Vital Moreira, viisi minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, korkea edustaja, Arvoisat kollegat, kansainvälisen kaupan komission puolesta haluaisin puolustaa tämän suullisen kysymyksen esittämistä, joka kieltää sellaisten sellaiset tavarat, jotka, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen. Vuonna 2001 vastauksessa kansalaisjärjestöjen hallitusten huolestuneisuuteen poliisi- ja turvallisuuskäytössä oleviin kidutusvälineisiin. Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa vaadittiin komissiota laatimaan lainsäädäntöä, joka sääntelisi näiden tarvikkeiden kauppaa. Tämä ehdotus ö, tuotiinkin esiin 2005 ja näin ö, luotiin asetus 1236 kautta 2005 ja tässä ensimmäistä kertaa luodaan sääntelyä sellaisten tarvikkeiden osalta, joita voidaan käyttää ihmisoikeuksien vastaiseksi. Näistä sotilaallisista laitteista ei ole vielä luettelua. Näissä kielletään myöskin sellaisten tuotteiden vienti ja tuonti, jotka on tarkoitettu tämänkaltaisiin toimiin. Ja äh, nämä ovat myöskin luvan äh, alaisia tarvikkeita ja tuotteita. Tarvitaan myöskin jäsenvaltioiden tietoa siitä, miten tämä, tätä lainsäädäntöä on toteutettu. Ihmisoikeuksien saralla äh, niiden puolustamiseksi on edetty tämän asetuksen myötä. Ja tämä liittyy myöskin kansainvälisen ihmisoikeusperuskirjaan ja YK on ihmisoikeussopimukseen. Kun tämä asetus astui voimaan, eh, erityis ihmisoikeusjärjestöt ylistivät eh, tätä asetusta hyvin merkittävänä askeleena kidutusten vastaisessa taistelussa. Esimerkkinä, joita muiden maiden ja muiden alueiden tulisi seurata. Mitä hyötyä tästä asetuksesta on, mikäli sitä ei sovelleta käytäntöön asianmukaisesti? Kuinka me voimme tietää, eh, pannaanko tätä toteen asianmukaisesti, jos jäsenvaltiot eivät esitä vuosittaisia toimintakertomuksia niin kuin asetuksessa edellytetään. On hyvin turhauttavaa tietää, että ainoastaan seitsemän maata ovat antaneet tietoa päätöksistä, jotka liittyvät tiettyihin tarvikkeisiin. Meidän täytyy nyt arvioida tilannetta. Me emme voi jatkaa tilannetta, että Euroopan unionin jäsenvaltiot sulkevat silmänsä kansainväliseltä tämänkaltaisten tuotteiden valmistukselta. Ensinnäkin jäsenvaltioiden täytyy tuoda esiin Eh, tai vaatia, että jäsenvaltiot noudattavat velvoitteitaan ja kaikkien eh, maiden täytyy esittää vuosittaiset toimintakertomukset yksityiskohtaisesti ja näin me voimme toteuttaa sopivaa julkista valvontaa näiden eh, toimintakertomusten osalta vienti- ja tuontimäärät, ne maat, joihin vienti on kohdistunut, päätökset, joita kussakin tapauksessa on tehty. Nämä ovat niitä seikkoja, joita vuosikertomuksissa tulee tulla esiin. Meidän täytyy tietää, mitkä ovat ne menetelmät, joita äh, kaupallisten toimijoiden osalta sovelletaan, mikäli näitä määräyksiä rikotaan äh, ja lopuksi on syitä, jotka velvoittavat tämän asetuksen äh, ajan äh, kohtais, tai sen ajan tasalle panemisen. Meidän, näin ihmisoikeuksien puolistaminen voi edellyttää myöskin äh, kauppavaihdon rajoituksia silloin, kun kyseessä ovat tämänkaltaiset tuotteet, jotka on joita käytetään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon ja kidutuksiin. Tämä voisi olla sellainen malli, jota haluttaisiin Euroopan unionille ja myöskin Euroopan unionin ulkopuolella. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ja nyt annan puheenvuoron rouva Ashtonille, jotta hän esittelisi tätä teemaa ja vastaisi kysymyksiin. Rouva Ashton, teillä on puheenvuoro puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Olen erittäin iloinen, että sain tilaisuuden keskustella ihmisoikeuksista parlamentissa monen otteeseen. Parlamentti on kertonut olevansa sitoutunut aiheeseen. Olen tästä aivan samaa mieltä. Euroopan unionille ihmisoikeudet tärkeitä. Ne ovat meidän identiteettimme ydintä, toimintamme ytimessä. Historia, ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamisen on 27 jäsenvaltion osalta menestystarina ja viemme sitä muillekin. On siis loogista, että meillä on mekanismeja edistääksemme arvoja eri yhteyksissä, kuten mietintö kertookin. Yksi esimerkki. Viimeisen puolitoista vuoden aikana olemme tarjonneet 135 miljoonaa euroa rahoituksena 900 hankkeelle sadassa maassa. Työ on äärimmäisen tärkeä ja sen on saatava jatkua. Emme ole ainoa toimija, emmekä ole ainoa poliittinen ja taloudellinen menestystarina. Maailma muuttuu. Meidän on varmistettava, että me mietimme sitä, mitä voisimme parantaa. Ihmisoikeudet ovat universaaleja, niin yhden koon lähtenyt, ei sovi. Emme miestiä tietenkään muuta, ihmisoikeudet ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy olla fiksumpia siinä, miten me sitä välitämme. Edistystä saadaan aikaa parhaiten, jos lähestymme ihmisoikeuksia keskittyneesti ja realistisesti. Meidän täytyy kohdentaa toimintaamme tapauskohtaisesti ymmärtäen yksityiskohtaisesti asianomaisen maan tilanteen. Meidän täytyy myös keskittyä tarkemmin tuloksiin. Aikaisemmat päätöslauselman parlamentit ovat edellyttäneet enemmän tietoa. Aidoidaksen paremmin, miten tehokasta ja tuloksellista politiikkaamme on. Olen samaa mieltä tämän huolen kanssa. Meidän täytyy arvioida ponnistelujamme tulosten pohjalta, vaikkakin panoksemme ihmisoikeustilanteen kohentamiseksi ja meidän investointimme pitkällä aikavälillä on tärkeää myös. Ihmisoikeus alivaliokunnan ja Rova Hautalan puheenjohtajan työ ihmisoikeuksien poliistojen hyväksi on hyvä esimerkki tästä toiminnasta. Olen kiitollinen mietinnöstä ja sen selvityksistä ja kiitokset sen parissa uurastaneille. Haluaisin puuttua joihinkin yksityiskohtiin tekemällä selväksi sen, että minä aion jatkossakin tavata kansalaisyhteiskunnan edustajia ihmisoikeuspuolustajien Brysselissä ja ulkomailla, kuten olen Gaasassa, Kiinassa tehnyt ja myös Brysselissä hiljattain. Odotan, että kollegat Brysselissä ja edustustoissa tekevät samoin. Hyvä esimerkki fiksuudesta ja hyvin organisaatiosta, hyvästä organisaatiosta on työmme, miten me haluamme Rooman peruskirjaa edistää ja sen hyväksymistä juuri ennen konferenssia. Me haluamme, että erityismaat antavat tukea edustustoille päällikkötasolla, tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja puheenjohtajavaltion kanssa. Yksi menestystarina voidaan ottaa esillekin, kun kävin Seychellellä viime kuussa keskustelin monista asioista, joissa me voimme vahvistaa yhteistyötämme keskenämme. Piratismi on tärkeällä siellä. Otin esille myös ICCn, kansanrikostumistuimen ja herra Michelin puheenjohtajan pyrkimyksen saada läpi peruskirja parlamentissa Brysselissä. Sain kirjeen, joka vahvisti sen, että hallitus on nyt käynnistänyt prosessin. Kun katsotaan eteenpäin, haluaisin, mitä vielä voimme tehdä enemmän, että kuolemantuomio häviäisi maailmalla. Haluan varmistaa, että parlamentti myös pyrkii hävittämään kuolemantuomioita. Minulle se on tärkeällä siellä. Minä aion varmistaa sen, että työ etenee kahdenkeskisesti ja monenkeskisesti alkaen YKsta syyskuussa. Kuten parlamentti tietää, Lissabonin sopimus tarjoaa mahdollisuuden johdonmukaisempaan koherenttiin ja myös yhtä lailla johdonmukaisempaan politiikkaan, tuloksellisempaan politiikkaan. Se on myös meille yksi tilaisuus ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseen. Se on punainen lanka, joka on kaikessa mukana ulkoisissa toimissamme. Ulkosuudenhallinto, kun se toteutuu, antaa mahdollisuuksia vahvistaa kyvykkyyttämme puhua yhdellä äänellä – Integroitu rakenne johtaa siihen, että voimme varmistaa sen, että ihmisoikeusasiat näkyvät kaikilla aloilla ulkotoimissamme, myös yhdessä ulko- ja kehityksessä ja kaupassa. Näiltä osin haluaisin viitata suullisen kysymyksen tiedotusvälineiden kaupasta. EU on sitoutunut torjumaan kidutusta ja vakavasti. Jos ei mitenkään 1236 asetusta noudateta, niin se edellyttää, että siihen puututaan. Siinä hengessä olemme myös kutsuneet Amnesty Internationalin ja muita säätiöitä kertomaan selvityksistään myöhemmin tässä kuussa yhdessä meidän jäsenvaltioittamme kanssa. Ihmisoikeuskysymyksissä, kuten muissakin, meidän täytyy vetää yhtä köyttä. Meidän täytyy jatkuvasti sitoutua jäsenvaltiossa tähän parlamentissa ja muissa toimielimissä. Meidän täytyy tarkistaa työtämme säännönmukaisesti, jotta saamme hyviä tuloksia kaikista välineistä, ihmisoikeusvuoropuhelusta, suuntaviivoista, demokratiavälineestä, ihmisoikeusvälineestä tai kahdenkeskisestä avusta ja myös monenkeskisistä toimista. Me aina mietimme uudelleen myös politiikkaamme ja se on ehkä hyödyllistä ja minä join käynnistä kuulemismenettelyn niin että voidaan kehittää uutta ihmisoikeusstrategiaa vielä tämän vuoden aikana. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät ystävät, Elena Roosevelt oli, sanoi, että on parempi syttyä kynttilä kuin kirjoittaa pimeyttä. Se on hyvä lause myös meidän ihmisoikeustyöllämme. Unionissa meillä on paljon välineitä parantaa maailmaa. Meidän täytyy nyt mobilisoida ne ja kytkeä toisensa paremmin, ja näin minä haluan toimia maksimoida kaikki se potentiaali, jota Lissabon tarjoaa meille. Ja myös tässä jatkossa luotan teidän tukeenne. Kiitos. Gracias. Gracias, señor. Kiitoksia, rouva Ashton. Ja nyt annamme ensin puheenvuoron vuoron, ö, ryhmien nimissä esiintyville puhujille. Puolitoista minuuttia, herra Tökes kansanpuolueryhmän nimissä. Thank you, chairman. Kiitos puhemies. Varjoesittelijänä kansanpuolueen puolesta, kuten myös koordinaattorina android ryhmäni puolesta ensinnäkin kiitokset Rouva Hautalalle erinomaisesta työstä tämän mietinnön parissa. Kuten valiokunnan äänestystulos osoitti jo huhtikuussa, mietintö on saanut laajaa tukea yli poliittisten rajojen, kuten myös ihmisoikeussuojelu on meidän kaikkien etujen mukaista. Saimme aikaan hyviä sopuratkaisuja, otettiin huomioon myös eri näkökohtia. EU on jo keksinyt arvokkaita välineitä, kuten olemme kuulleet aikaisemmissa keskusteluissakin. Meidän täytyy nyt vahvistaa se, että saamme parempaa täytäntöönpanoa, kun meillä on suuntaviivoja olemassa. Meidän täytyy arvioida nykyistä politiikkaa, kehittää tuloksellempaa suojelua. Rohkaisen voimakkaasti myös jäsenvaltioita osoittamaan suurempaa poliittista tahtoa kun tuetaan ihmisoikeuksien puolustajia, kuten mietintökin perään kuuluttaa. Kun meillä nyt on Lissabonin sopimus, on erittäin tärkeää, että ihmisoikeuspuolustajien suojelu ja asema on etusijalla Euroopan union, unionin suhteessa Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Se on otettava mukaan kaikkeen ulkopolitiikkaan kaikilla tasoilla. Näin voidaan varmistaa tehokkuus, johdonmukaisuus ja uskottavuus EUn antamassa tuessa ihmisoikeuksien puolustajille. Kiitos. En nombre de los... Sosialistien nimissä kaksi minuuttia, Rouva de Kaiser. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni saa aikaan paljon toivoa ympäröivissä maissa, koska se edelleen ruumiillistaa ihmisoikeudet, mutta usein tämä toivo koktaa pettymyksen, koska konkreettisia tuloksia on niin vähän ja yleistä puhetta niin paljon. Ihmisoikeuksia ei saada aikaan väkivalloin, vaan pelkästään pitkän ajan kuluessa johdonmukaisten politiikkojen tuloksena kansalaisyhteiskuntaan ja nouseviin demokraattisiin voimiin tukeutuen. Vain siten voidaan muuttaa ihmisoikeustilannetta maailmassa, varsinkin jos on kyse diktatuureista tai korruptoituneista hallinnoista. Instrumentteja tarvitaan. Yksi paras, parhaita instrumentteja on äänestystarkkailijoiden, vaalitarkkailijoiden käyttö, mutta usein todetaan, kun käytetään puolettomia vaalitarkkailijoita, että vaalit todetaan joko äärimmäisen puutteellisiksi tai sangen puutteellisiksi, mutta mm, silti ei usein koordinoidusti reagoida ja kuulevasti, näkyvästi reagoida tähän tilanteeseen. Ja kun sitten poliitikot syyllistyvät väärinkäytöksiin, niin sitten näihin täytyy Nämä menevät usein ohi sitten ja poliitikot saavat vaiennetuksi nämä äänet ja niinpä sitten korruptoituneet hallinnot saavat nämä äänet vaiennettua. Joten rouva Ashton, haluan kysyä, aiotteko te, koska me tätä instrumenttia todella tuemme, aiotteko te todella luoda tällaisen reagointi- ja vastausstrategian, joka olisi kuulevampi ja näkyvämpi silloin, kun tällaisia tapauksia esiintyy? Näitä esimerkkejä on tietysti paljon. Turha tässä on ottaa yhtään esimerkkejä esille. Kiitos. Liberaaliryhmän nimissä minuutin puheenvuoro kollega Kazak. Kiitos puhemies. Rova Ashton, hyvät kollegat. Kiitosvälineiden kauppaa koskeva asetus on johtanut huoliin. Liberan on kuitenkin vakuuttunut siitä, että reilu kauppa ei voi perustua ihmisoikeuksien ja vapauksien loukkaamiseen. Valiokunnissa on ollut huolestuneita näistä tuotteista ja niin luettelosta, joka ole tyhjentävä. Me tarvitsemme yksityiskohtaisen luettelon näistä tuotteista, jotka joko olisi kiellettyjä tai tiukan valvonnan alla. Moni jäsenvaltio ei ole toimittanut vuotuista kertomusta asetuksen 1236 täytäntöönpanosta. Kaikki eivät ole myöskään riittävästi toimia tehneet pakotteiden osalta. Ei ole ollut poliittista tahtoa aikaisemmin, mutta nyt ei ole mitään tekosyyttä olla toimimatta. Siksi me kehotamme, että komissio julkaisee yksityiskohtaisen kertomuksen kidutusvälineiden kaupasta. Euroopan parlamentti edellyttää, että tiukasti valvotaan näiden tuotteiden tuotantoa. Se on osa meidän ihmisoikeustaisteluamme. Kiitoksia kollegat vihreiden puolesta minuutin ajan. Rova Lochbieler. Kiitoksia puhemies. Rova Ashton. Euroopan unionilla on selkeä politiikka kidutuksen torjumiseksi. Olemme saaneet paljon aikaan tällä saralla. Meillä on suuntaviivamme kidutuksen torjumiseksi. Meillä on myös kidutusvälineinen kaupan kielto. Mutta totta kai komissio ja parlamentti tarvitsevat tätä mietintöä. Meidän täytyy varmistaa, että me puutumme porsareikin tämän asetuksen täytäntöönpanossa. Päätöslauselmassa, josta äänestämme huomenna, on joitakin esityksiä, joista puhutaan nimenomaan tästä. Mutta päätöslauselmasta jostain syystä ei nimetä yksittäisiä jäsenvaltioita. Joko on valtiosta kyse, jotka eivät ole raportoineet näistä, tai sitten emme ole mitään pystyneet osoittamaan edes sitä, että ne eivät ole kieltoa toteuttaneet. Rova Ashton, tässä puhutaan siitä, että Euroopan unionia katsotaan ulkopuolelta siinä, miten me hoidamme ihmisoikeusasiamme täällä, ja se on aivan ymmärrettävää ja aivan asianmukaistakin. Minun mielestäni meidän täytyy olla johdonmukaisia, itsekriittisiäkin, kun on kyse ihmisoikeuspolitiikastamme. Meidän politiikamme ensimmäisenä tarkoituksena ei pitäisi olla se, että osoitetaan, missä menee huonosti. Meidän täytyy olla uskottavia. Kiitoksia, rouva Lohvihler. Täällä on näytetty sinistä korttia. Tämä sininen kortti. Äh, haluatteko käyttää sitä esittääksenne kysymyksen edustaja Bielerille vai onko se siihen catch the eye menettelyn selvä? Kirjaamme sen ylös. Nyt kahden minuutin ajan ECR-ryhmän edustaja Tanok, olkaa hyvä. Teaches us that usually countries with the highest standards of human rights are also the most prosperous and peaceful. Ne valtiot, joissa on paras ihmisoikeusasioiden taso, ovat yleensä myös rauhallisimpia. Tämä pakottaa meidät kaksinkertaistamaan ponnistuksemme ihmisoikeuksien puolesta maailmassa. Otetaan vaikka Iranin tapaus, jossa aviorikolliset ja homoseksuaalit ja jopa alaikäiset joutuvat säännöllisesti teloituksen uhreiksi. Katsotaan vaikka Pohjois-Koreaa, josta on vain aavistuksia siitä, mitä kauheuksia sen keskitysleireillä tapahtuu tässä kauheassa stalinistisessa painajaisessa. Venezuelan johtaja Hugo Chavez on johdonmukaisesti kahlinnut tiedotusvälineitä. Saharov-palkinnon myöntäminen venäläisille ihmisoikeuksien puolustajille korostaa huoliamme tämän valtiosuhteen ja erityisesti murhattujen toimittajien murhan tutkin, murhien tutkinnassa on huomattamisen varaa. Esimerkiksi Kiinan kansantasavallalla on yhä vain tiiviimmät taloussuhteet EUn kanssa, vaikka siellä perusoikeuksia poljetaan raasti ja sensuroidaan internettiäkin. Saudi-Arabiassa alkoholin käytöstä pannaan pää poikki. Meidän täytyy kysyä, mitä me oikein voimme saavuttaa, mutta joka tapauksessa meidän ei pidä uhrata mitään muita arvoja ihmisoikeuksien edestä sivistyneessä yhteiskunnassa. Sellaisten välineiden kaupan kieltäminen, joita voidaan käyttää pelkästään kidutusvälineillä, on yksi osoitus siitä, että EU ottaa tämän asian todella vakavasti. Kiitoksia. No. Kiitoksia edustaja Tanok. Ja nyt GUE NGL-ryhmän nimissä puolentoista minuutin ajan puheenvuoro on edustaja Verjalla. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeuksien puolustajat tunnistetaan siitä, mitä he tekevät. He usein eh, toimivat eh, joka puolella maailmaa eh, ja yrittävät puolustaa kaikkea sitä, mitä ihmisoikeusjulistuksessa ja täydentävissä teksteissä sanotaan. Täällä mietinnössä on eräs äh, lause. Meidän käsityksemme ihmisoikeuksista pitää olla YK mukainen, eli meillä pitää olla täysin jakamaton yhtenäinen käsitys äh, siitä, mitä, mitä ihmisoikeudet ovat. Eli kaikkialla maailmassa ja jakamattomat oikeudet, joita puolustetaan niitä toisiin, toisiaan vasten vertaamatta sosiaaliset oikeukset, äh, kulttuurilliset, taloudelliset ja ympäristölliset oikeudet. Meillä on eräitä toimia tehty ja minä olen iloinen, että täällä mietinnössä otetaan huomioon parlamentin, parlamentin rooli. Kiitän Rova Hautalaa ja siitä, että hän on tehnyt tällaisen mietinnön ja tehnyt yhteistyötä. Tämä suhtautuu aika kriittisesti Euroopan unionin politiikkaan. Me tiedämme, että toimissa ja puheissa on vielä paljon tekemistä. Diplomaattiset ja taloudelliset oikeudet usein menevät ihmisoikeuksien edelle. Euroopan unionin politiikka ja myöskin jäsenvaltioiden politiikka on luoteeltaan erilaista. Tämä ei ole hyvä tilanne. Tämä mietinnö, jossa äh, tuomitaan kaikki väkivalta ihmisoikeuspuolustajia vastaan, me huomaamme, että täällä on eräitä aiheita, joita pitää kehittää askel askeleelta, jotta meidän äh, luotettavuutemme ja uskottavuutemme paranee. Rova Ashton, meillä on todellakin paljon vielä tehtävää. Me olemme tämän huomanneet äh, ja huomenna iltapäivällä esimerkiksi Libyan asia tulee esille. Myöskin kidutusvälineiden myynti, jota harjoitetaan eräissä maissa Euroopassa. Kiitoksia edustaja Verja ja nyt EFD-ryhmän nimissä minuut, puolitoista minuuttia puheenvuoro on Campbell Bannermanilla. Mr. President, Baroness. Puhemies, baronit, hyvä baronitar, tiedämme, että me kaikki täällä puolamme ihmisoikeuksia ja monet niistä perustuvat Englannin lakiin, kuten Magna Carttaan 1500-luvulta, ja brittiläiset juristit ovat kirjoittaneet paljon ihmisoikeuksien puolustamiseksi, mutta se, että nyt tämä ihmisoikeuskysymys on joutunut ikään kuin vallankaappauksen kohteeksi, ja siellä on tällaisia vääränlaisia pyyteitä takana. Nyt meidän täytyy sallia vankien äänestää, koska se on myös vankien ihmisoikeus. Me tarvitsemme sellaisia kunnollisia lakeja, jotka suojaavat ihmisten ihmisoikeudet. Onko todellakin oikein, että me poliitikkoina pyrimme puolustamaan myös sellaisten ihmisten oikeuksia, kuten pedofiili, joka minun vaalipiirissäni teki väkivaltaa pienelle tytölle. Ja sitten sarjamurhaajat ovat toinen ryhmä, entä Abu Dakhaba, joka on myös ollut tapetilla, ketäpä hän äänestäisi. Nyt jos puhutaan vakavasti, niin tämä vankiloissa oleva väestömme, äh, minusta heille ei pidä antaa samoja oikeuksia kuin lakia kunnioittaville lainkuuliaisille kansalaisille kun nämä ihmiset vievät toisten ihmisten hengen tai omaisuuden, niin silloin heille ei pidä taata samoja oikeuksia kuin muille. Uskon, että kuten eurokin, niin ihmisarvokin on nopeasti menettänyt arvonsa. Meidän täytyy käyttää tervettä järkeä näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Ja nyt puolentoista minuutin ajan puheenvuoro on edustaja Sinclairilla. Kiitos puhemies. Kuten esittelijä totesi, niin YK peruskirjan nojalla jokaisella jäsenvaltiolla on vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia. Euroopan ihmisoikeussopimus kuitenkin ajattelee toisin. Joillakin on erityisoikeuksia toisten kustannuksella. Eri, eten, esimerkiksi matkailijoiden oikeudet ovat omassa vaalipiirissäni niin tärkeämmällä siellä kuin paikallisten. Nämä kulkurit pystyvät siis pystyttämään leirinsä yhteisön keskelle ja heitä sitten tämä ihmisoikeussopimus suojaa. He saavat eri oikeuksia terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Minun kotipuolessani pyritään varmistamaan se, että kulkurit joutuvat noudattamaan samoja vaatimuksia kuin kaikki muutkin ja tästä sitten kuitenkin tavalliset ihmiset joutuvat kärsimään, kun he kiinnittävät huomiota tähän asiaan ja pyrkivät taistelemaan sen puolesta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy kannattaa ihmisoikeuksien puolustajia kaikkialla maailmassa, Gaasassa, Iranissa, Kyproksella, missä tahansa, mutta tämä pitää koskea myös Englannin maaseutua. Yritän tässä sanoa sitä, että ihmisoikeudet voivat vaarantua missä tahansa. Meidänkin maassamme ihmisoikeudet ovat täsmälleen yhtä kallisarvoisia kuin muuallakin. Kiitoksia. Tulkit kertoivat, että edellinen puhuja puhui hyvin nopeasti ja heillä oli vaikeuksia, eikä meillä nyt ole sen kiireempi kuin tavallisestikaan, joten pyydän anteeksi sitä, että tulkkien työtä on nyt hankaloitettu. Me voimme kuitenkin käyttää normaalia, järkevää nopeutta, kun puhumme. Nyt ryhmien nimissä puhuvat edustajat ovat käyttäneet puheenvuoronsa ja nyt alkaa sitten yksittäisten edustajien puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Euroopan parlamentin tapana on ollut kiinnittää huomiota ihmisoikeuksiin ja se on hyvin tärkeä osa kansainvälistä politiikkaa. Nyt meillä on Lissabonin myötä tullut lisää valtuuksia. Tämä mietintö, joka on täällä esitetty, on hyvin tärkeä asiakirja, mutta ei kuitenkaan ole mahdollista viitata kaikkiin niihin asioihin, joita mietinnössä on otettu esille. Haluaisin ensin ilmaista sen, että olen iloinen, kun voimme käydä tätä ihmisoikeusvuoropuhelua. Aina tämä ei ole onnistunut niin hyvin, varsinkin kun me katsomme naapurimaihimme ja näihin itäisiin kumppanimaihimme. Rova Ashton ja komissaari Filen, meidän pitäisi luoda mahdollisimman paljon instrumentteja ja aloitteita, joiden myötä tuettaisiin ihmisoikeuksia. Olen samaa mieltä siitä, aivan kuten Lady Ashton sanoi, että meidän pitäisi antaa eh, viisas viesti ulospäin ja meidän täytyy myöskin tietää, minkälaisia reaktioita tästä tulee. Ihmisoikeuksien puolustajien tukeminen on asia, joka on mukana tässä Rova Hautalan mietinnössä. Saharov-palkinto, jonka parlamentti myöntää on sellainen asia, että sitä tukevat kaikki Euroopan instituutiot. Meidän täytyy käyttää palkinnon saajien verkostoa paremmin hyväksemme. Meillä oli hiljattain Venäjä-EU-huippukokous ja samaan aikaan Pietarissa ja Moskovassa oli mielenosoituksia, jossa protestoitiin oikeuksien mitätöimistä vastaan. Eräs henkilö henkilö, joka kääntyi puoleemme, oli eräs Saharo-palkinnon saaja. Meidän täytyy tästä nyt tehdä ihmisoikeuksien asia sillä tavalla, että me käytämme kaikkia välineitä parhaalla mahdollisella tavalla. Haluan osoittaa sanani kaikille kollegoille ja vedota hyvin vakavasti teihin, että pitäisitte kiinni puheajoistanne, koska en haluaisi viedä tätä mikrofonia, mutta jos tämä jatkuu näin, niin meille tapahtuu samoin kuin eilen, eli menemme yli määräaikojen. Joten pyyri, pyrkikää pysymään, pitämään kiinni puheajoista niin, että minun ei tarvitse ryhtyä katkaisemaan puheenvuoroja. Nyt puheenvuoro on kahden minuutin ajan edustaja Proodilla. Gracias, signor presidente. Kiitoksia puhemies. Kiitokset Lady Ashtonille. Ihmisoikeuksien puolustajilla on maailmassa erittäin tärkeä rooli. Usein he saattavat vaaraan oman henkensäkin, kun he perustavat näitä tärkeitä arvoja, jotka ovat perusarvoja myös EUlle. Nämä ovat olleet aina arvoja, jotka ovat olleet EUn rakentamisenkin pohjalla. Meidän pitää pitää kiinni kaikista näistä ihmisoikeuksista ja arvoista. Tämä on siis tärkeä ja keskeinen asia. Haluan kiittää e-, edustaja Hautalaa. Hän on tehnyt loistavan mietinnön. Haluan myös tuoda esille sen, että ryhmämme on tehnyt työtä tämän mietinnön puolesta myös. Meidän täytyy kantaa vastuumme, eli todellakin valvoa ihmisoikeuksia, koska on kyse hyvin monimutkaisesta ilmiöstä. Olen vakuuttunut siitä, että perusoikeudet pitäisi, tai niihin pitäisi sisällyttää myös luonnonvarojen käytön mahdollisuus, oli sitten kyse elintarvikkeista, ravinnosta, koulutuksesta ja muista. Ja kun ajatellaan Lissabonin sopimuksen voimaan tuloa, on tärkeää kiinnittää huomiota myös uuteen järjestelmään, joka koskee ulkoasiainhallintoa ja sielläkin korostaa ihmisoikeuskysymyksiä korkea edustaja viittasi myös Venäjän kysymykseen. Nämä äh, haasteet, joita siellä on, jotka on siellä havaittavissa, saattavat jäädä joskus syrjään, mutta ne ovat kuitenkin keskeisiä arvoja myös kansainvälisellä näyttämöllä. Kiitos puhemies. Minäkin aloitan sillä, että kiitän Lady Ashtonia siitä, että hän puheessaan jälleen kerran puolusti ihmisoikeuksia. Kollega Hautalan mietinnössä otetaan erityisesti esille se, että ihmisoikeuspykälät kansainvälisissä kauppasopimuksissa toisivat EUlle mahdollisuuden käyttää ihmisoikeusvaatimuksia ehtona muille toimille. Jos EU ei, to, ei tahdo, että ihmisoikeuksista puhuminen on pelkkää retoriikkaa, niin se pitäisi tällä tavoin ottaa mukaan politiikkaan ja jäsenvaltiot voisivat toimia näin koordinoidummin kolmansia valtioita kohtaan. ja ihmisoikeustilannetta maailmassa voitaisiin tällaisen ehdollisuuden avulla parantaa. Ne valtiot, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia, voivat kuitenkin jatkaa kahdenvälisiä suhteita jäsenvaltioiden kanssa riippumatta EUn yhteisistä ponnisteluista. Kansallisen taloudellisen edun tavoitteluun ei pitäisi olla tärkeämpää kuin koko EUn kanta näissä kysymyksissä. Ja siksi mielestäni onkin hyvä, että Ashton on ottanut tämän asian esille. Kiitoksia edustaja Ojulan, teidän aikanne loppui nyt. Sitten seuraava puhuja edustaja Czarnecki. Kiitoksia puhemies. Arvoisa korkea edustaja, älykkyys osoittaa tässä tapauksessa – että monesti ei kunnioiteta niitä arvoja, jotka on asetettu. Ja EU, komissioneuvosto, niillä on tapana nähdä sama ongelma eri näkökulmista silloin, kun ihmisoikeuksia loukataan. Sellaisissa maissa, jotka ovat vähemmän tärkeitä kaupalliselta kannalta tai talouden kannalta, tapahtuu näin. Niinpä näissä tapauksissa analysoidaan tilanne eri tavalla kuin niissä tapauksissa, joissa maa, kyseessä oleva maa on meille taloudellisesti tärkeä. Ja ne maat, joiden kanssa on paljon talousvaihtoa, kauppaa, vaikuttaa siltä, että kaikki kriittiset äänet vaikenevat. Nyt on kyse tällaisesta kahden tasoisesta to- toimintatavasta. Edustaja Andri Kiene. Kiitos puhemies. Ensin haluan korostaa sitä, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva kertomus maailmassa on hyvin tärkeä ja kattava se kattaa tärkeimmät ihmisoikeuskysymykset. Suurin ongelma kuitenkin on se, miten EU toimii käytännössä. Euroopan parlamentti on monesti vaatinut Eurooppa-neuvostolta selkeitä mittapuita ja indikaattoreita siitä, miten EUn ihmisoikeuspolitiikan vaikutuksia voitaisiin arvioida – Euroopan parlamentin pitäisi saada käyttöönsä komission ja neuvoston tärkeät asiakirjat ja näin ei toistaiseksi ole ollut. Parlamentti on antanut useita suosituksia tästä asiasta, mutta tilanne ei ole muuttunut miksikään. Otan esimerkin ihmisoikeusvuoropuhelusta, jota tiettyjen maiden kanssa käydään. Neuvosto neuvoston pitää käydä keskustelua tästä asiasta Venäjän kanssa. Me tunnemme Venäjän ihmisoikeustilannetta ja tiedämme, mitä siellä tapahtuu ja hallitus ei kykene toimimaan niin sanottujen terroristien suhteen Pohjois-Kaukasuksella ja niin edelleen. Mutta meitä nyt kiinnostaisi se, onko Venäjän kanssa tarkoitus käydä tällaista ihmisoikeusvuoropuhelua. Tiedän, että minun pitäisi nyt jo lopettaa, mutta haluan vain korostaa sitä, että ihmisoikeudet kuuluvat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta silti ne eivät saa olla mitään huippusalaista tietoa. Kiitoksia edustaja Andri Kieni ja sitten kaksi minuuttia edustaja Howard. Uh, Kiitoksia edustaja Hautalelle hänen loistavasta mietinnöstään. Hän on tehnyt hyvää työtä myös ihmisoikeuksien alivaliokunnassa. Me olemme tehneet EU-ssa hyvää työtä. Meillä, me teemme tätä työtä hyvästä uskosta ja me käymme vuoropuhelua eri maiden kanssa, mutta vuoropuhelu ei auta aina ja siksi haluaisin äh, kiinnittää huomiota siihen nyt, kun meillä on korkea edustajakin täällä paikalla, kuinka ihmisoikeudet pitäisi valtavirtaistaa kaikkiin toimiimme. Me keskustelemme täällä sellaisesta ajatuksista kuin ihmisoikeuksiin sisällytettävistä vastuualueista ja erilaisista toiminnoista, maailmanlaajuisesti. Nämä toimet vaativat nyt tulkeilla on vaikeuksia pysyä perässä, kertoo puhemies. Towards... En halua siis vaikuttaa siihen, että tämä kysymyksen käsittely viivästyy, mutta me ihmisoikeuksien valtavirtaistamisesta puhuminen, se on helpommin sanottu kuin tehty. Tämä parlamentti haluaa tehdä läheistä yhteistyötä korkean edustajan ja ulkosuhdehallinnon kanssa näidenkin kysymysten pari. Kiitoksia edustaja Howitt ja nyt kaksi minuuttia edustaja Shake. Thank you, Chairman, and, uh, High Commissioner. Kiitoksia puhemies ja korkea edustaja. Minä haluaisin myöskin kiittää niitä kollegoita, jotka ovat tällaista tärkeää aihetta käsitelleet. Ei voi olla parempaa hetkeä muistuttaa Euroopan vastuusta ihmisoikeusasioissa. Meillä kaikki puolueet ovat nyt laatineet julistuksen, jossa Iranin kansaa tuetaan ja heidän ihmisoikeuksien tarvettaan. Lasten teloittaminen pitäisi saada päättymään ja tämä on yksi muistutus siitä, minkälaisia käytäntöjä on ja jotka täytyy todella saada loppumaan. Ulkosuhdeyksikkö joutuu tekemään enemmän työtä ja ihmisoikeuksien täytyy olla kaikessa toiminnassa mukana. Valitettavasti on monenlaisia maantieteellisiä alueita, joissa näitä tapahtuu, ja myöskin naisten oikeudet ovat tällainen horisontaalinen kysymys, koska niitäkin poljetaan. Kaikenlaiset ihmisoikeuksien polkemiset, kansainvälinen yhteisö huolehtii usein ydinase, eh, ydinaseasioista, mutta me emme saa mitään nollasummapeliä tästä tehdä ihmissuhteiden eh, suhteen. Me tarvitsemme konkreettisia tuloksia. Se, että ihmisille annetaan oikeuksia ja että heidän oikeuksiaan puolustetaan, niin se on täysin oikeutettua ja se on kaiken uudistuksen pohjalla. Tuntuu, että Iranin mm, oppositio muuttaa Irania enemmän kuin kansainvälinen yhteisö. Tämähän on selvä indikaattori. Vaaleissa E, kävi ilmi, kuinka Iranissa hallinto on sortanut omaa väkeään. Täytyy, oppositio on hiljennetty ja nyt e, tässä voitaisiin e, saada mahdollisuus, jos toisin ajattelijoita tuotaisiin Eurooppaan. He voisivat olla jonkinlainen voimavara, kun me käsittelemme omaa politiikkaamme sen sijaan, että he olisivat jonkinlainen taakka. Puheaikanne päättyi. Nyt minuutin ajan edustaja äh, Migalski. Äh, panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo się cieszę. Hyvät naiset ja herrat, olen hyvin iloinen siitä, että Lady Ashton jäi tänne paikalle tähän keskusteluun, sillä mielestäni se osoittaa hänen kiinnostustaan ihmisoikeusasioihin. Euroopassa on eri näkemyksiä sosiaalisista ja geopoliittisista kysymyksistä, mutta ihmisoikeusasioissa meidän pitäisi puhua yhdellä suulla, riippumatta siitä, mistä maasta tai puolueen ryhmästä tulemme. Tämän pitäisi olla asia, joka yhdistää meitä, mutta mielestäni on vähän kummallista, että emme pysty puolustamaan niitä, joille myönnämme palkintoja, kuten Saharov-palkinnon. Loriets Aleksander Mininkiewicz on nyt syytettyjen penkillä omalla maassaan. Orlov, Ludmila Alekseva ovat kokeneet saman kohtalon. Heitä, heidän oman maansa viranomaiset syyttävät. Ja vetoan sen puolesta, että kaikkia ihmisoikeuksien puolustajia suojeltaisiin, etenkin niitä, joille myönnetään palkintoja. Kiitoksia puolitoista minuuttia edustaja Kasmarek. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Często zachęcamy do obrony praw... Puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät naiset ja herrat. Nyt puhumme yhdys- ihmisoikeuksien uudistamisesta. Tämä on universaalinen arvo. Me emme voi unohtaa niitä missään vaiheessa, kun me puolustamme ihmisoikeuksia niissä maissa – joissa nämä oikeudet ovat uhattuna. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä monien tahojen kanssa, koska nimenomaan ne, jotka puolustavat näissä maissa ihmisoikeuksia, ovat useimmiten myös suurimmassa vaarassa. Siellä on kidutusta, pidätyksiä, mielivaltaisia toimia ja meidän täytyy puolustaa ja suojata niitä ihmisiä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja asettavat oman henkensä vaaraan. Me emme voi jättää heitä yksin. On kyse symbolisesta ja tunteenomaisesta moraalisesta toiminnasta, mutta se vaatii myös konkreettisia toimia diplomaattisesti ja poliittisesti. Se vaatii kiireellisiä toimia, koska nämä ihmisoikeuksien puolustajat kuolevat. Huomenna me muistelemme yhden ihmisoikeuksien puolustajan kuolemaa ja näin ei saa jatkua. Joo. Puolitoista minuuttia puheenvuoro on nyt edustaja Munisilla. Kiitoksia puhemies. Haluan viitata päätöslauselmaan niiden tuotteiden kaupasta, jotka, jota voidaan käyttää kidutusvälineinä. Ja tämä on päätös, neuvoston asetus 1236, jonka täytäntöönpanosta olemme keskustelleet. Kun ajatellaan näitä vuosittaisia kertomuksia näiden välineiden kaupasta ja lainsäädännöstä, joka kysymystä säätelee, meidän pitäisi olla alalla paljon avoimempi ja vaatia avoimuutta. Kun ajatellaan näitä tuotteita, näitä välineitä, joiden kauppa on kielletty. Ja kun ajatellaan vaikutuksia, joka näillä tuotteilla on, meidän pitäisi selkeästi toimia silloin, kun meillä on kyse tilanteesta, jossa käydään kauppaa kielletyillä tuotteilla. Tämä on selkeästi ja tiukasti laitonta toimintaa ja meidän pitäisi välttää sellaista tilannetta, jossa on tällaista kahden, kahtia, jako, kahdenjakoista tyy, käyttöä näiden äh, tuotteiden osalta. Kiitoksia edustaja Munith. Nyt minuutin ajan edustaja Wojciechowski. Dziękuję panie przewodniczący. Podobnie jak przedmówczyni chciałem się z... Kiitoksia. Minä haluaisin tässä eräitä ajatuksia ottaa esiin asetuksesta, jossa kirjoituksen, kirjoitusvälineiden myynti kielletään. Me näemme näitä esineitä museoissa, mutta ne eivät ole pelkkää historiaa, koska tällainen, tällaisia välineitä käytetään edelleen. Maailmassa on kirjoitusta ja jopa Euroopan unionissa – Tällainen välineiden myyntikielto on hyvin tärkeä meille, koska meidän pitäisi torjua kidutusta kaikissa muodoissaan. Välineet, joita käytetään, niitä pitäisi hyvin rajoitetusti käyttää. Ei ole oikein, että terrorismia pyritään torjumaan tällaisten välineiden käytöllä ihminen, jota kidutetaan, hän, hän myöntää ihan mitä tahansa ja kiduttaja päästetään aina vapaaksi. Minä haluaisin vedota teihin, että otetaan huomioon tämä säännöstö, joka meillä on. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia. Edustaja Gal. E- Puhemies, hyvä korkea edustaja. Meidän on todella osoitettava ihmisoikeuksien puolustajille paljon huomiota ja annettava heille tunnustusta heidän tekemisestään, eikä vasta silloin, kun on jo liian myöhäistä. Minusta on tärkeää, että parlamentti sanoo kantansa tähän asiaan ja kiitän mietinnön esittelijää tästä mietinnöstä. Hän on tehnyt hyvää työtä ja hän on myös luetellut mietinnössä ne toimet, joita nyt tarvitaan ja siksi vetoankin sen puolesta, että me EU:ssa nyt panostamme kaikkemme sen hyväksi, että ihmisoikeusaktivisteja voidaan mahdollisimman pian ja mahdollisimman paljon auttaa. On oltava tehokkaita ja nopeita. Usein ihmisoikeusaktivistit asettavat oman henkensä alttiiksi Ihmisoikeusaktivistien työn tukeminen on yksi, mutta tärkeä aspekti ihmisoikeuksissa ja se osoittaa myös sen, miksi tarvitsemme hyvin rakennettua Euroopan ulkosuhdepalvelua. Siellä pitää ihmisoikeuksillakin olla oma sijansa. Ja kuten toinenkin kollega täällä jo totesi, nyt on teidän vuoronne komissiossa tarttua toimeen ja tehdä jotakin käytännössäkin. Kiitoksia. Minuutin ajan puheenvuoro edustaja Zemkellä. Bardzo chciałem podziękować. Kiedy mówi się o prawach człowieka, zasady... Niin, kiitoksia. Kun me puhumme ihmisoikeuksista, me käytämme hyvin paljon kauniita sanoja. Kuitenkaan teot eivät aina seuraa sanojamme. Siitä syystä minä haluaisin tukea puhujia ja näitä mietintöjä, joita parlamentti on laatinut. Tällä tavalla me saamme huomion kiinnittymään siihen, että parlamentin pitäisi tehdä käytännöllisempää työtä tällä sektorilla. Meidän pitäisi suojella ihmisoikeuksia paremmin ja tehokkaammin. Meillä on velvoitteita näitä ihmisiä kohtaan. Minulla on äh, Lady Ashtonille kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni on se, että nyt kun Euroopan unioni on valmistelemassa tällaista viisumisäännöstöä, yhteistä viisumisäännöstöä. Minä haluaisin teiltä kysyä, että onko tämä sellainen säännöstö, jossa säädetään viisumin myöntämisestä ihmisoikeuksien puolustajille silloin, kun heidän elämänsä on vaarassa. Toinen kysymys on, että EU-edustustoja perustetaan. Onko siellä yhteyshenkilöitä? No, Protasiewicz. Edustaja Protasiewicz seuraavana. Dziękuję panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki. Kiitos puhemies. Lady Ashton, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja hyvin suurella mielihyvällä kuuntelin myös Ashtonin sanoja – siitä, että ihmisoikeuksien suojelu on yksi painopisteistämme ja tärkeysjärjestyksellä etusijalla, mutta minua huolestuttaa passiivinen suhtautumisemme ihmisoikeuskysymyksiin esimerkiksi Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Kuoleman rangaistus on voimassa näissä maissa. Ihmiset viruvat vuosia vankiloissa ja kansalaisjärjestöön kuuluminen tarkoittaa vainon kohteeksi joutumista. Siitä huolimatta, että muodollista vuoropuhelua on käyty vuoden ajan valko ja EUn välillä, tilanne on tämä. Kuten nähdään, niin parantamisen varaa on tässä politiikassa ja komission varapuheenjohtajan onkin syytä toimia nyt rivakasti, sillä EUn instituutiot eivät voi toimia kovin paljon, jos te olette passiivinen. Ja Espanja on mielestäni puheenjohtajana ollut liian passiivinen tässä asiassa ja olisin toivonut, että keskustelu olisi enemmänkin painottunut Venäjän tilanteeseen. Valko-Venäjällä muun muassa meidän on tehtävä enemmän. Nyt olemme päässeet loppuun puhujalistalla ja nyt siirrymme keskusteluun ilman puhujalistaa. Meillä on kasvava ongelma tässä asiassa. Ja se on se, että yleensä sisäännön mukaan saa viisi puhujaa puheenvuoron tässä vaiheessa. Ja nyt täällä on 15 nimeä. Olen ollut melko joustava, mutta nyt tämä ei enää toimi. Minä en anna puheenvuoroa enää niille puhujille, kollegoille, jotka ovat olleet varsinaisen keskustelun aikana poissa. Heidän oma pyydetty puheenvuoronsa on mennyt ohi ja sitten he tulevat tähän Catch the Eye-keskusteluun ilman puhujalistaa paikalle ja ottavat silloin puheenvuoron, mutta nyt tämä ei enää käy ja minäkin annan puheenvuoron viidelle puhujalle, kuten sääntö sanoo, ja ensimmäisenä edustaja Valensa. panie przewodniczący, szanowni państwo. Zacznę od podziękowania. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä. Se on hyvin kattava ja tyhjentävä. Euroopan unioni puolustaa ihmisoikeuksien puolustajia ja tämä liittyy ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin hyvin läheisesti. Se onkin syy, miksi minä kannatan tätä mietintöä. Siinä sanotaan, että pitää tällaisia yhteyshenkilöitä perustaa ihmisoikeusasioihin näihin ulkomaan edustustoihin. Ihmisoikeudet ovat tarpeelliset niissä maissa, joissa Euroopan, joilla on tekemistä Euroopan unionin kanssa. Sitten sanktiot kolmansia maita kohtaan, niitäkin pitäisi käyttää. Nyt puheenvuoro on edustaja Klasio Konevalla. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zdravím, pani Ashton. Puhemies, Lady Ashton. Ihmisoikeuksien suojelu on kiinteä osa demokratiaa ja EU on ihmisoikeuksissa maailman kärjessä. Mutta kuitenkin sillä on myös paljon sitoumuksia ja velvollisuuksia maailmaa kohtaan. Ihmisoikeuksien puolustajia vainotaan ja he joutuvat monenlaisille vaaroille alttiiksi nykytilanteessa. Lissabonin sopimuksen jälkeen varsinkin meidän pitäisi olla johtavassa asemassa etenkin kolmansien maiden edustajistojemme kautta. Nyt kun meillä on näitä uusia toimivaltuuksia, meidän pitäisi kaikkemme tehdä sen hyväksi, että pystymme tarkkailemaan ja valvomaan ihmisoikeuksien ja niiden puolustajien tilannetta. Tarvitsemme tähän hyvin päteviä edustajia, jotka keskittyisivät ihmisoikeuksiin ja demokratiaan. Kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia edustaja Benoa ja nyt edustaja Goebbels. Hyvä puhemies. Jos me haluamme, että meitä kuullaan rajojemme ulkopuolella ihmisoikeusasioissa, niin meidän täytyy itse toimia ensin moitteettomasti. Me olemme päättäneet liittyä ihmisoikeussopimukseen unionina. Se on tietenkin voimakas symbolinen ele ja se kertoo, minkälainen halu 27 maalla on noudattaa niitä velvoitteita, joita osapuolet yleissopimuksessa noudattavat. 27 maata, niiden pitäisi kaikkien noudattaa sitä, mitä Strasbourgissa on päätetty. Oletteko varma, Rova Ashton, siihen, että kaikki maat eh, ottavat huomioon Strasbourgin tuomioistuimen päätökset jatkossa? Koska tällä tavalla me saisimme päätymään oudon tilanteen, jossa me olemme Eh, muiden maiden silmissä, kun me emme hoida omaa kotikenttämme. Signora Grez. Edustaja Gres seuraavana. Haluan ensinnäkin kiittää rouva Hautalaa siitä loistavasta mietinnöstä, jonka hän on tehnyt. Tästä tulee loistava väline, kun haluamme puolustaa ihmisoikeuksia se on tärkeä väline, kun ajatellaan myös näitä kauppasuhteita. Haluaisin korostaa päivämäärää 28. kesäkuuta. Se on muistopäivä, jolloin juhlitaan Hondurasin kansannousua. Se on tärkeä päivämäärä Hondurasissa, vaikka tuolloin tapahtui paljon, niin silloin siitä huolimatta väkivaltaisuus jatkuu, väkivaltaisuus, joka kohdistuu naisiin, lapsiin, toimittajiin ja huolimatta kaikista protesteista USA ja EU jatkavat kauppasuhteiden ylläpitoa. Haluaisin kiinnittää huomiota. Kiitoksia ja nyt puheenvuoro edustaja Battenilla. Kiitos puhemies ja hyvää iltapäivää, Baroness Ashton. Ihmisoikeudet ovat sellainen seikka, jolle toivoisin, että EU voi tehdä jotakin. Koridalios on Kreikan ainoa vankila, jossa ulkomaiden kansalaisia pidetään vangittuina tai pidätettyinä ja jos kreikkalaisia karkotetaan, niin he luultavasti päätyvät sinne. Ja, anteeksi, siis jos brittejä karkotetaan Kreikkaan, niin he päätyvät sinne. Ja yksi tuntemani tapaus on sellainen, jossa Britannian kansalainen on puolentoista vuoden ajan ollut tuossa vankilassa. Esimerkiksi Amnesty International ja muut kansainväliset järjestöt ovat tuominneet tuon vankilan ja sitä kuvataan maailman hirveimmäksi vankilaksi oloiltaan. Se on selkeä loukkaus EUn ihmisoikeussopimuksen artikla kolme kohtaan. Olemme päässeet nyt loppuun keskustelussa ilman puhujalistaa. Ja nyt pahoittelen, että tämä menettelytapa on tällainen. Tässä vaiheessa annan puheenvuoron korkealle edustajalle Lady Ashtonille, jotta hän voi vastata esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Thank you very much, Mr. President, for those members who were unable... Kiitos puhemies. Jos joltakulta jää nyt tässä jotain kysymättä tai sanomatta, niin parlamentin jäsenet voivat oikein mielellään ottaa yhteyttä suoraan minuun ja ottaa esillä näitä asioita, joista halusivat puhua. Minusta oli oikein hienoa, että pystyimme käymään tätä keskustelua. Ja joskus tällaiset tämmöinen tulipalojen sammuttaminen vie huomiota pitkäaikaisilta hankkeilta ja mielestäni parlamentti on johdonmukaisesti puolustanut ihmisoikeuksia, joita Lissabonin sopimuksessakin peräänkuulutetaan. Siinähän todetaan, että pitää kunnioittaa muun muassa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita ja tämän pitää päteä myös vähemmistöihin. Ja näiden pitäisi olla kaikkien EUn toimien ja jäsenvaltioiden toimien taustalla näiden sanojen. Monet jäsenet puhuivat ihmisoikeuksien puolustajista ja sen merkityksestä, että heidän kanssaan täytyy jatkaa keskustelua. Voin kertoa teille, että Kaikkialla, missä minä olen käynyt maailmassa, toimimme yhteistyössä ihmisoikeus ihmisten kanssa. Ja esimerkiksi Brysseliin on tulossa juuri Afganistanista vieraita keskustelemaan heidän huolenaiheistaan. Ihmisoikeudet ovat todellakin kiinteä osa ulkopalvelun, ulkosuhdepalvelun toimintaa. Vaalitarkkailutoiminta on sellainen seikka, johon meidän on kiinnitettävä huomiota. Täällä otettiin se esille. Ja myöskin asiasta puhuneen edustajan työ vaalitarkkailutoiminnassa on ollut kallisarvoista. Meidän on kuitenkin parannettava toimintaamme myös tässä suhteessa ja pyrinkin saamaan sitä nykyistä tehokkaammaksi. Ihmisoikeudet ovat mukana kaikissa suhteissa, joita meillä on. Ja ihmisoikeussopimusten on pädettävä kaikkiin ihmisiin kaikkialla maailmassa. Meidän on kuitenkin varmistettava se, että me tiedämme, mistä niissä on kyse ja miten niiden täytäntöönpanoa lähestytään. Ei pidä olla kyse mistään eri oikeuksista, vaan siitä, että ihmiset voivat hyödyntää niitä oikeuksia, joihin heillä on oikeus. Joskus tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy miettiä, miten pystymme parhaalla tavalla tukemaan ihmisiä parlamentin jäsenet ja muut, jotka toimivat vammaisasioiden parissa, tietävät, että myös vammaisten ihmisoikeuksissa on parantamisen varaa. Ja tämä on vain esimerkki siitä, että meidän on johdonmukaisesti kaikkialla toimittava näiden asioiden hyväksi. Poliittinen vastuu ja sitä koskeva raportointi on yksi seikka, josta tulee kiinteä osa ulkosuhdepalvelua ja toivon, että pystyn osaltani parantamaan asiakirjojen saatavuutta parlamentin jäsenille. Voin kyllä käsitellä tässä nyt palvelun rakenteitakin, mutta en nyt halua sitoa käsiäni sen suhteen. Aiomme kuitenkin varmistaa sen, että ihmisoikeudet ovat kaikkien toimintojen kiinteä osa. Kaikkien on otettava ihmisoikeuksista vastuu. Ei sitä voida kääriä minkään sievään pakettiin ja sysätä huoneen nurkkaan ja unohtaa sinne, vaan sen on oltava mukana kaikessa, mitä me teemme, mitä minä teen ja mitä kaikki näiden asioiden parissa toimivat tekevät. Edustaja Semke kysyi tästä viisumisäännöstöstä ja komissio on todellakin tehnyt asiasta ehdotuksen ja suunnitellut tulevia toimia jos parlamentti pystyy loppaamaan tiettyjä jäsenvaltioita tässä suhteessa, niin se olisi oikein hyvä asia. Ja kaikkien jäsenvaltioiden on todellakin oltava yhtä mieltä tästä viisumiasiasta, joten pyydän, että pyritte auttamaan tässä asiassa. Sitten Euroopan ihmisoikeussopimus mainittiin. Se on tärkeä asiakirja ja samoin Lissabonin sopimus. Olen tyytyväinen siitä, että meillä on mandaatti viedä asiaa eteenpäin, mutta toimimme tässä yhtä jalkaa eri jäsenvaltioiden kanssa, sillä meillä on sinne suuntaan tiettyjä sitoumuksia. Ja kiitoksia puhemies tästä hienosta ja tärkeästä keskustelusta. Kuulin täällä tärkeitä kommentteja ja otan ne nyt matkaani tänne tulevaa työtä varten ja kiitän kaikkia ihmisoikeuksien puolustajia heidän tekemästään työstä. Kiitoksia. Kiitoksia rouva Ashton. Ja nyt on kahden minuutin ajan. Edustaja Hautalalla asian esittelijänä, olkaa hyvä. President, uh, Mrs. Ashton, colleagues, I would like to thank everybody for this uh, extremely interesting... Uh, Haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä hyvin kiinnostavasta vuoropuhelusta, näkemysten vaihdosta. Uh, joka kertoo siitä, kuinka parlamentin työ ja korkean edustajan työ nivoutuvat toisiinsa. Hyvin monia tärkeitä asioita täällä sanottiin. Uskoisin, että ensiksi, jotta olisimme uskottavia, meidän täytyy käyttää samaa mittatikkoa, kun me mittaamme ja mietimme tapahtumia eri puolilla maailmaa tietenkin meidän täytyy ymmärtää, että tiettyjä yksityiskohtia on, jotka eroavat toisistaan. Mutta me emme saa päätyä tilanteeseen, jossa me ihmisoikeusongelmat otamme käsittelyyn yhdessä maassa ja toisessa emme. Minä uskon myöskin, että jotta meillä olisi jotain sanomista ihmisoikeuksista maailmassa, meidän täytyy pystyä katsomaan ongelmia EU:ssa uskomattomia vankilaolosuhteita on Euroopan unionissa. Kidutusvälineiden esimerkki kertoo siitä, että me emme ole vielä täydellisiä. Meidän täytyy itse vielä sitoutua asioihin paremmin. Uskon myöskin, että lähitulevaisuudessa meidän pitää olla rohkeita, jotta me voimme katsoa, miten toiset eh, maat suhtautuvat eh, näihin CIA-toimenpiteisiin, kun terrorismia vastaan taistellaan. Hyvin arka aihe, mutta meidän täytyy olla rohkeita. Erinomainen ajatus oli se, minkä herra Görens otti esille. Silloin kun me liitymme ihmisoikeussopimukseen, niin kaikkien 27 hallituksen pitäisi sitoutua siihen, että ihmisoikeustuomioistuimen päätökset pannaan täytäntöön kussakin maassa. Tämä on aivan vähintä, mitä me voimme tehdä. Lopuksi vielä haluaisin kertoa, että että Euroopan parlamentillahan on uusia valtuuksia myös ihmisoikeussektorilla. Kauppapolitiikka on sellainen sektori, johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Ja kiitoksia kaikille. Kiitoksia edustaja Hautala. Kiitokset nämä suosion osoitukset osoittavat varmasti sen arvostuksen, jonka kohdistuu työllenne. Meillä on sitten tämä